Stavrakakiksen mietinnöstä lausunto. Minä olen äh, varajäsen myös Regissä ja osallistun näihin kaikkiin kokouksiin. Niin paljon kuin pystyn. Ihan yleisesti ottaen täytyy sanoa, menemättä yksityiskohtainen. nyt regio on vielä aloittamassa, että se alkaa miettiä synergioita, että käytetään tehokkaammin tätä rahaa. Eikä ole paljon uusia asioita, joita komissio olisi ehdottanut. Ensimmäinen, ehkä tulee sopimus kansallisvaltioiden komission välillä. Mm, eli se tarkoittaa, että kansallisvaltio kirjoittaa sopimuksen komission kanssa rahastojen käytön tehokkuudesta. 6.6 kohdassa on ehdotus, siinä ei ole mitään uutta, ei mitään vallankumouksellista sosiaalirahasto. Olisi kiva, että se olisi se politiikan osa, ettei sitä eroteta siitä erilleen. Ja mietintö näkee tämän vastatoimena synergiaetujen suhteen. Niin, mutta on yksi ehdotus, jota en voi kommentoida tänään. Se on Kaikkisin mietinnössä, se on hänen ehdotuksensa, sulauttaa myös maatalousrahasto tähän. Ja uskon todella, että se on vähän ongelmallista nyt. Koska kuten kaikki tiedätte, maatalousraha, sillä on eri aikataulu. Kymmenen vuotta on sopimuksen, tässä on seitsemän vuotta. Ja minä ehdotan, suullisesti ehdotin suunnitelmista tavarakaakiksille, koska tämä mietintö pitäisi hyväksi helmikuussa, että hän ajattelisi mahdollisuutta että miten synergia saadaan aikaan maaseudun kehityksessä, siis matasrahojen pilari ykkönen, budjettinäkökulmasta. Meillä on mahdollisuus nähdä niin, että tätä rahaa ei käytetä asianmukaisesti. 17 prosenttia ei maksettu maksuina 2009. Raha meni elvytyssuunnitelmaan – sitten 2010 yritettiin käyttää uudelleen nämä käyttämättömät maksut, mutta nyt lisäbudjetti 2010, jonka Surjano, ja siinä on Surjanon esittelijänä, ja siellä otetaan jälleen se raha pois maaseudun kehittämisestä kohesio rahastoon. Ja ehdotuksia on, että ehkäpä tätä voitaisiin miettiä tarkemmin, että olisi synergiaa enemmän toisen pilarin ja kohesiorahaston välillä toisen pilarin sisämaatalousrahoissa. Muutokset ovat filosofiaa, yritetään saada aikaan enemmän synergiaa, mutta loppujen lopuksi, tai tämän päivän lopuksi on kuulemistilaisuus, jossa on eri elinten edustajia. He selvittävät, että on. Eri hallintajärjestelmillä on ongelmia joissakin maissa. On sosiaalirahasto, alukehitysrahasto, niitä käsitellään eri tavalla. Mutta minun ymmärrykseni on, budjetin näkökulmasta täytyy tutkia tehokkuutta, miten rahaa käytetään. Minun ymmärrykseni on se, että, että jäädään tähän tilanteeseen, että olisi parempi koordinaatio nykyistä olemassa olevien rahastojen kanssa lähitulevaisuudessa, jos rikipääosasto ehdottaa jotain – enemmästä, paremmasta yhteistyöstä, siis toisen pilarin maatalousrahaston ja rakennerahaston välillä, ehkäpä se olisi sitten agendalla, kun puhutaan seuraavista rahoitusnäkymistä. Kiitoksia. Merci, monsieur euh, Godmani. Kiitos, herra Godmanis. Kollegamme on äh, todellinen asiantuntija, mitä kaikkeen tähän politiikkaan tulee ja mitä tulee näiden luottojen käyttöön. Ja kuten Raina Böge sanoi, niin useat maat, useissa maissa on vaikea budjettitilanne. Siis kysymys. Siinä on siis vaikeu, sellaisista vaikeuksista kysymys, jotka tunnettiin jo aikaisemmin ja siellä on vaikea. Derek, Derek Vaughan on pyytänyt juuri puheenvuoroa. Eh, eh, Aivan lyhyesti. Äskettäin me saimme kuulla viiden, saimme viidennen kohesiokertomuksen ja huhuista huolimatta kertomus on aika hyvä. Siinä todettiin, että 12.13 jälkeen kaikkien alueiden EU-ssa pitäisi olla oikeutettuja saamaan rakennerahaston varoja ja on valtiolla 79 prosenttia EUn eh, e keskiä tulosta ja myös sosiaalirahaston pitäisi olla osa myöskin kohesiopolitiikkaa, mikä oli hyvin tärkeää. Ja myös puhuttiin sitä, että luotaisiin synergiaa kaikkien EU-rahastojen kesken mukaan luettuna rakennerahastot ja Tätä on hyvä tarkastella, mutta voisin tukea herra Godmanisin näkemystä siitä, että olisi väärin tässä vaiheessa yhdistää maatalous, maaseudun kehittäminen osaksi kohesiopolitiikkaa, koska maaseudun kehittämispolitiikkaa tavoitteena on parantaa maaseutualueiden tilannetta ja siihen täytyy kehittyä, keskittyä erikseen eikä pitäisi yhdistää näitä. Ajattelen, että voidaan antaa, siitä olisi vähemmän hyötyä maaseudulle. Kiitos. Vielä kommentteja. Kiitos. Herra Gormanis, haluatteko te reagoida? Ette ilmeisesti hyvä. Mitä tähän mietintöön tulee? Siis itse asiassa tässä on kaksi mietintöä rakennerahastosta ja kohesiorahastosta. Olkaapa hyvä. Second is much more tougher approach. Toisemmassa on paljon tiukempi lähestymistapa. Kuten herra Karika sanoi, kaikki lukevat Financial Times-lehteä. Tässä on Mikko Lajikin mietintö aluekehitysvaliokunnasta, joka koskee kohdallisuuspolitiikkaan liittyvien 2007-2013 ohjelmien toteuttamista. Minä ehdotan asioita, jotka ovat aika paljon rahoitusasioita. Numero yksi. Vielä voidaan nähdä, että toimeenpano on kaksi kertaa huonompaa kuin aiemmin ainakin. Ei ole paljon positiivisia uutisia. Valitettavasti joidenkin jäsenvaltioiden osalta näyttää asiakirjoistanne, että on suuria eroja. Esimerkiksi jos ottaa sosiaalirahaston, 57 prosenttia jäsenvaltioista ovat keskiarvon alla. Ja 99 prosenttia on se keskiarvo, ja on viiden vuoden alku. Jos menee aluekehitysrahastoon ja niin kohdistusrahastoon ottaa ne yhdessä, 57 prosenttia on keskiarvon alapuolella ja keskiarvo 19 prosenttia vain. Mutta huonoin asia, minkä yritän sanoa, kohdassa kolme ehdotuksessa. Ongelma. Ei, ei kun kohdassa neljä. Että ero hyvien ja huonojen valtioiden välillä. 247 aluekehitysrahastossa, mikä tarkoittaa, että käyttöaste on 2,5 kertaa huonompi, kun verrataan huonointa ja parasta. Ja kohesiossa se on jopa kolmenkertainen ero. Valitettavasti, jos tarkastelee huolellisesti kuukausittaisia eroja, niin jotkut maat ihan pysähtyivät 2010. Se voi olla myös yhteenrahoitusongelma, mutta minun täytyy sanoa, että se kyse pelkästään siitä, koska voitiin nähdä, että huonot tulokset ovat maille, joilla ei ole budjettivajetta eikä ole paljon suuria velkojakaan. Joten loppujen lopuksi en voi sanoa kovin paljon positiivista valitettavasti. Ainoa toivo on, että nyt 2011 2012 vuosina olisivat sitten ne vuodot, joiden, jo, kun parannusta tapahtuisi. Mitä komission jäsentä nyt kuulee että virheaste meni 11,3 prosenttiin alaspäin, mutta se kulu, joka täytyy maksaa ajan käytöstä, koska kolmen tason lupajärjestelmä eh, hallinnolle ja valvonnalle se käyttää enemmän aikaa, eikä prosessi ole helppo nopeuttaa. Mutta tämä järjestelmä mahdollistaa sen, että saadaan vähemmän virheitä. Tämä on kommenttini näiden edustajien ulkopuolelta, mutta ehdotuksissa pitäisin parempana, että kirjoitetaan regi, regille, jossa nähdään, että maiden välillä on suuria eroja. Ja parannusta täytyy tapahtua 2011. Ja myös lisäbudjetti 2010, jos nyt hyväksytään. Ehkäpä sillä näkyy parempia tuloksia. 30. miljoonaa tästä. Merci, euh, mon cher collègue. Kiitos, hyvä kollega. Mitä kohesiorahastoihin tulee, niin tilanne on hieman erilainen. Siis tilanne on hieman erilainen verrattuna rakennerahastoihin ja vastoin kuin voisi kuvitella, niin tässä ei ole kysymys sellaista maista, jotka ovat kaikkein suurimmissa vaikeuksissa, mitä talousarvioon tulee, jotka olisivat tässä huonoja oppilaita, mitä näiden määrärahojen käyttöön, käyttöön tulee. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Kiitän herra Godmanissia. Tässä on kysymys siis seuraavista määräajoista 7.12. kello 10 on tarkistusten jättämisen määräaika seuraava, äänestetään 26.–27. tammikuuta. Sen jälkeen alue, riikivaliokunta äänestää 28.1. ensimmäistä ja sitten tarkoitus on tuoda tämä maaliskuun täysistuntoon. Ja viimeinen tämän päivän asia, se on herra Gualtierin ja Rovan Neinskin Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva vuosikertomus vuodelta 2009 herra Gualtierilla on puheenvuoro. Muut kohdat käsitellään huomenna aamulla. Kiitos, herra puheenjohtaja. Tämä lausunto, olen, se on kulkeminut nimissäni, mutta olen tehnyt yhteistyötä esittelijä Nainskin kanssa ja kysymys on budjettiteknisistä näkökannoista, jotka liittyvät parlamentin mietintöön, joka koskee yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Me keskitymme tässä merkittävään kehitykseen, jota on tapahtunut tällä alueella Madridin sopimuksen pohjalta – ja ajatellen myöskin sitä, mikä on ollut yhteisen ulkoisen ulkoisen, ulkoisen edustusputon luominen. On tärkeää, miten tämä sopimus on, se on tehnyt mahdollisesti sen, että päälinjat on löytynyt lukkoon yhteisökulttuuripolitiikan puitteissa tapahtuville missioille ja on voitu ensimmäiset kolme missiota rahoittaa ja tämä on ollut tärkeää tällainen avoimuutta, jota parlamentti aina on toivonut. Juuri myöhemmin sitten myös pienempiin toimiin. Toinen asia, johon minun on tarttunut, on kysymys tiedottamisesta, miten parlamentille tiedotetaan ajatellen nimenomaan sotilaallista osuutta äh, ulko- ja Parlamentti EUn toimielimenä on myös oikeutettu saamaan tietoa kustannuksista siinäkin tapauksessa, että ne makset, siinä tapauksessa, että ne vaikuttavat kansallisiin budjetteihin. Euroopan unionin budjetti myös osaltaan antaa panoksensa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan politiikan äh, sotilaisen osuuteen, koska sotilaisten toimien hallintokustannuksethan maksetaan Euroopan unionin budjetista, ja sitä kautta parlamentin täytyy saada asianmukaista tietoa lisäkustannuksista, jotka syntyvät sotilaallisista toimista. Niin kuin sanottu, budjettiviranomainen äh, on siksi kiinnostunut asiasta, että tähän liittyy tällainen yhteisrahoitus. Tämä on se asia, joka tässä lausunnossa on esille. Sitten tässä on myöskin yksityiskohtaisempia kohtia, esimerkiksi erityisedustajien rooli ennen kaikkea silloin, kun heidät asetetaan toimimaan – alin, asetetaan varsinaisen utp budjetin ulkopuolelta. Sitten on vielä tällainen yleinen rahasto, ja siinä on kysymys seuraavasta yhteinen ulkoturvallisuuspolitiikka, joka tapahtuu varsinaisen yhteisen ja ulkoturvallisuuspolitiikan budjetin ulkopuolella. Tässä ajattelen nyt vakausvälinettä ja muita politi- politiikkoja, jotka eivät suoranaisesti tule rahoitetuksi ulkoturvallisuuspolitiikan kautta, mutta välillisesti rahoittavat ulkoturvallisuuspolitiikkaa. Ja Madridin sopimus on tärkeä elementti, on hyvä väline jotta voidaan huolehtia siitä, että saadaan enemmän avoimuutta budjettiviranomaisen ja niiden välille, jotka toteuttavat EUTPtä. Joan Colom. Äh, Jean Colom on paikalla, haluan tervehtiä häntä. Hänkin on entinen kollega, suosinostukset hänelle. Jean oli sosiaalidemokraattisen ryhmän koordinaattorina joitakin vuosia sitten, silloin kuin minä vielä olin Sidonian roolissa, eli pääesittelijänä budjetin osalta. Ja silloin me hylkäsimme budjetin ja saatoimme saada aikaan muutoksia rahoitusnäkymiin ja sitten pystyimme saada aikaan lisää toimivaltuutta parlamentille. Hänestä on tullut sitten Katalonian tilastotarkastusviraston presidentti. Häntä kaipaamme täällä budjetissa, budjettivaliokunnassa, mutta uskon, että puut, hän vasta että myöskin kaipaa Katalonian sosialistinen puolueen. Tervetuloa, Jean. Ja nyt sitten toinen esittelijä, Nadeska Nietski. Благодаря, господин председател. Аз е, имам много малко да добавя към това, което каза моят колега господин Галтиери. Haluaisin yksinkertaisesti kiinnittää huomion tänne niihin pääsyihin, miksi parlamentti on valmis hyväksymään komission ehdotuksen, eli toisin sanoen suurimmat osat siirroista, jotka koskevat maksusitoumuksia ja joihin ei liity mitään poliittisia päätöksiä, tekijöitä, vaan joissa on kysymys siitä, että ne pannaan täytäntöön mahdollisimman pian. Mielestämme komission ehdotus on hyvä, koska eh, mutta siinä on kuitenkin taattava avoimuus, mitä tulee eri missioiden rahoittamiseen ja parlamentin rooliin silloin, kun on kysymys sen valvontatoimesta. Haluaisin puhua toisestakin elementistä, eli mitä tulee YUTP ja siihen ainoaan artiklaan, joka tässä on mainittu, eli 1903 artikla haluaisin mainita esimerkin, joka koskee vakautta johtamista ja se, e, sitä, että tässä unioni on erityisesti mainittu. Yhteinen kantamme on se, että nämä tarkistukset, joita on esitetty ja jotka heijastuvat todellisessa elämässä, niin niissä on kysymys avoimuudesta ja siitä, että parlamentti voi paremmin valvoa e, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kiitos. Kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa, joten haluaisin kiittää kahta kollegaamme. On tietysti selvää, että ensi vuonna tämä kertomus on tietysti huomattavasti tärkeämpi. Ja mitä budjettivaliokuntaan tulee, niin sellaisenahan me emme voi osallistua suureen tapahtumaan, joka on tämän ulko ulkosuhdehallinnon ulkosuhdehallintoja, jossa korkea edustaja pitää, Rova Aston pitää puheen. Ensimmäinen joulukuuta ja siitä eteenpäin päivästä päivään Lissabonin sopimushan tulee voimaan. Mitä ulkosuhdehallintoon tulee, niin sehän on tässä fully fledged, täysivaltainen ja pystyy nyt toimimaan. Ja haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoja ennen kaikkea edustajia Gualtieri ja Neinski ja Ingeriä. Mm, hän on ollut tässä No siis mm, hän on jarruttanut tätä, muut ovat tätä vauhdittaneet mitä tulee tähän poliittiseen sopimukseen? Mukaan lukien lainsäädäntöpaketti, joka liittyy tähän. Olemme päässeet mielestäni aivan hyvään ratkaisuun. Siis ensi vuonna, hyvät kollegat, toivon, että saamme aivan erilaisen kertomuksen, joka osoittaa, että Eurooppa ulkosuhde, ulkoisessa toiminnassaan on, siitä on tullut todellinen toimija, eli sen mittasuhteet ovat muuttuneet. Ja mitä tulee Atlantin liittoon, jossa kaikki äh, valtionpäämiehet ovat mukana, niin että sitten äh, EUn edustaja voisi olla – huippukokouksessa mukana ei pelkästään kahta tuntia, vaan kaksi päivää, niin että siellä olisivat siis herrat Van Rompuy, Rovaston ja herra Barossa. Me olemme käyneet läpi, hetkinen, minun on muistutettava teitä tässä vielä määräajoista, tarkistusten jättämisen määräaika 7. joulukuuta kello 12. Me äänestämme, hyväksymme tarkistetun mietinnön 26. 27. ensimmäistä ja siis tämä yritetään saada maaliskuun ensimmäiseen täysistuntoon. Hetkinen, nyt tässä olen tosiaan siirtynyt toiselle aikavyöhykkeelle siis 2011, siis se, mehän haluamme mitä komission uuteen esitykseen tulee, niin siis tarkistusten jättämisen aika on 3.12. eli huomenna kello 12. Pyydän sitten myös, kiitän myös oikeus yksikköä läsnäolostaan ja